el señor presidente. Buenos días. Hyvää huomenta, hyvät ystävät, kollegat. avaamme istunnon. Ja ensimmäinen esityslistan kohta Käsiteltävänä on Kalfinin mietintö EUn takuun myöntäminen EIPlle EUn ulkopuolella toteutettaviin hankkeisiin liittyvistä lainoista ja takauksista mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta. Annamme välittömästi puheenvuoron esittelijä Kalfinille ja kuten tiedätte, herra Kalfin, teillä on neljä minuuttia tähän alkuun, niin sitten ehkä vielä kaksi minuuttia, kuten yleensä loppupuheenvuoro, mutta jos puhutte alussa nyt kuusi minuuttia, niin sitten teille ei jää enää lopuksi puheaikaa. Olkaa hyvä. The President, ladies and gentlemen, Kiitoksia, the current mandate of the European Investment Bank for its Hy- Hyvät naiset herrat, tämänhetkinen mandaatti ei pelä toimia. EUn ulkopuolella raukeutuu lokakuun lopussa. Neuvoston komission täytyy sopia ehdoista, miten tätä voidaan laajentaa